También queremos conocer su testimonio y el que le hayan transmitido sus colaboradores sobre el terreno acerca de los lamentables acontecimientos en los últimos meses. Muchas gracias por su presencia. Tiene usted la palabra. Thank you very much for the introduction and thank you for the opportunity to speak to you today. I'll just very briefly, a bit of background on Gaza and on my organization that I work for, the United Nations Relief and Works Agency, and then talk about the current political situation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 a convenire su un processo di pace, perché mi pare che sia venuto il momento di stringere un po' su questo versante proprio per creare le condizioni. Volevo la sua opinione. Gracias. Ahora el señor Hardy Georgi. Εμείς επισκεφθήκαμε πρόσφατα την Παλαιστίνη και νομίζω ότι τα είδαμε σχεδόν όλα. Λέω σχεδόν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 think so, I think so. Okay, colleagues, maybe we can make a start. Hyvä kollegat, ehkä voisimme aloittaa. Jos voisitte istua myös tuolla salin takana, missä kokoustetaan, koska meillä on paljon asioita ja meidän pitää päästä etenemään. Aloitamme hiukan myöhässä, on minun syyni, pyydän anteeksi sitä. kollegat. Nimeni on Linda Mäkävän, olen uusi puheenjohtaja kehitysyhteistyövaliokunnassa Arvon parlamentissa ja toivottaisin teidät tervetulleeksi Afetista herra Puson kanssa, joka on täällä edessä myös. Samoin Ruvan Valenciano, herra Kuse on äh, AFETin varapuheenjohtaja Rouva Valenciano on ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja. Tämä on yhteinen kokous valiokuntiemme kesken ja esittelemme tämän vuoden Saaro-palkinnon ehdokkaat. Tämä on tämän valintaprosessin alku ja valiokuntamme äänestävät kahden viikon kuluttua tiistai-aamuna 7. lokakuuta. Ja me annamme sitten jatkossa kolmen ehdokkaan listan puheenjohtajakokouksen, joka päättää palkinnon saajasta 16. lokakuuta Brysselissä. Kollegat, Saharovin palkinto on ehkä kaikkein näkyvin puoli parlamentin tekemässä työssä ja näin edistetään ihmisoikeuksia kautta maailman. Parlamentin ansiosta juuri EU on pitänyt aivan erillisen erityisen demokratian ja ihmisoikeusvälineen ja vuosien ajan olemme valvonneet tämän välineen käyttöä ja vaatineet, että komissio ja ulkoisen hallinto tekevät vieläkin enemmän ja pystyvät vieläkin parempaan. Kun teemme yhteistyösopimuksen, me tarkastelemme ihmisoikeusaspekteja kun laadimme ohjelmia kumppanimaiden kanssa, me tarkastelemme ihmisoikeusaspekteja ja me hyväksymme päätöslauselmia ihmisoikeuksista ja valvomme tilannetta monissa maissa. Ja kun me sitten äänestämme ihmisoikeuksista, nämä päätöslauselmat otetaan todella vakavissaan eh, eri maissa. Meillä on monia kuuluisia aikaisemmin palkinnon saajia ja me myös seuraamme, miten heidän työnsä on kehittynyt ja pyrimme varmistamaan, että he saavat meiltä jatkossakin tukea, jos he joutuvat kärsimään ihmisoikeusvaikeuksista tai poliittisen vapauden rikkomuksista omissa maissaan. Hyvät kollegat, me olemme sitoutuneet ihmisoikeuksiin ja tämä näkyy siinä, kuinka laaja määrä ehdokkaita on esitetty. Tämä, nämä kattavat monia eri maita maailmassa alueet, joilta nämä henkilöt tulevat Lähi-idästä, Pohjois- ja Keski-Afrikasta, Itäistä Euroopasta ja Kaukaisesta, kattavat huomattavia osia maailmasta, joissa ihmisoikeuksia yleisesti rikotaan ja me pyrimme samanaikaisesti varmistamaan ihmisoikeuksien toteutumisen. Kuka sitten valitaankin palkinnon saajaksi, uskon, että olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, että kaikki ihmiset, jotka on nimitetty, ansaitsevat meidän tukemme. Ja he ovat ottaneet esille erittäin tärkeitä ihmisoikeusasioita. Ennen kuin annan puheenvuoron täällä oleville jäsenille, jotta he voivat esitellä nämä ehdokkaat Saharovin palkinnon saajaksi, muistuttaisin hiukan tästä menettelytavastamme. Aikaraja ehdokkaiden jättämisellä oli 7, 18. syyskuuta. On saatu seitsemän ehdokasta ja voitte löytää lyhyen kuvauksen kaikista ehdokkaista teidän kansioissanne. Nyt seuraavaksi pyydämme ehdokkaiden te- esittelijöitä esittämään heidät ja toimme aakkosjärjestyksessä. Voimme aloittaa Jokainen MEP, joka te, on tehnyt ehdotuksen, hän saa 10 minuuttia. 10 minuuttia. Ei noin 10 minuuttia, vaan tarkasti 10 minuuttia. Pitää pitää kiinni aikataulusta. Tähän menee 70 minuuttia. Ja sitten aloitamme ehdokkailla Mahmoud al-Asali ja Luis Rafael Sako. Heidät on ehdot, heitä on ehdottanut ECR-ryhmä ja Anna Zaboska on täällä esittelemässä heitä. Meillä on tässä kaksi nimeä, Mark de Mesmaker ja Anna Zaboska EPPstä. Ensimmäinen herra de Mesmaker on ECRstä. En tiedä, kumpi teistä puhuu ensin. Herra de Mesmaker, viisi minuuttia ECRstä ja sen jälkeen Rova Zaboska, myös viisi minuuttia. Herra de Mesmaker. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielelläni todellakin esittelen tänään tämän nimityksen, jossa meillä on kaksi henkilöä. Olen koordinaattuna ryhmässämme. Tämä on yhdessä muiden parlamentin jäsenten kanssa muista ryhmistä tehty esitys ja edustaja Zaborska todellakin täydentää sitten tätä alustustani. Hyvät kollegat, Francisco de Goya jo 200 vuotta sitten taideteoksessaan ilmaisi ajatuksen, joka meillä nyt on edessämme. Tänä päivänä meillä ovat edessämme ne hirviöt, jotka ovat seurausta Syyrian ja Irakin sisällissodasta. Ja se on johtanut joukkomurhiin, vainoihin, ja kansanmurhayrityksiin. Ihmisiä vainotaan, seurataan heidän uskontonsa vuoksi vain siitä syystä, että he kuuluvat tiettyyn kansanryhmään. Se, mitä on tapahtunut Syyrikassa, Syyriassa ja Irakissa, muistuttaa meidän kaikkein muistumista päivästämme omassa historiassamme. Ja näissä vaikeissa olosuhteissa on ihmisiä, jotka ovat uskonnonvapauden, ihmisten kunnioittamisen puolella. Ja siellä tarvitaan voimakkaasti rohkeutta. Näitä ihmisiä vähän, mutta onneksi heitä on kuitenkin olemassa. He antavat meille toivoa ja meidän täytyy pitää heitä sitä huolta. Ja siitä syystä nämä kaksi erityisen rohkeaa henkilöä on nimitetty. Rafael Sako patriarkka ja professori Mahmud al-Asali. Sako on Musulin kirkon patriarkka ja kaikkein korkein uskonnollinen auktoriteetti. Hän on inspiroinut useita ihmisiä rohkeudellaan ja hänen määrätietoisuutensa uskonnonvapauden puolesta taistelijana on inspiroinut myöskin monia. Siitä syystä hänen kannattaa kiinnittää huomiotaan. Professori al azali ei halunnut vaijata siitä väkivallasta, joka kohdistui kristittyihin islamilaisissa kaupungissa. Hän ei sallinut näitä murmia ja, murhia ja hän itse muslimina, hän oli liittävän rohkea vastustamaan niitä. Hän maksoi siitä kaikkein korkeimman hinnan oman henkensä. Eli valitettavasti joudumme nimittämään hänet ehdokkaaksi postmortem muodossa. Radikalismin lisääntyminen on uhka koko EUlle, koko maailmalle, ulkopuolelta, mutta myös sisäpuolelta ulospäin. Miten vaikea tätä onkaan ymmärtää ja miten järkyttävä tällainen fanaattisuus on niin sanotun tällaisen valtion olemassaolo ja että sinne on matkustanut ihmisiä, radikalisoituneita nuoria meidän kaupungistamme, meidän alueeltamme, Brysselistä, Antwerpenista, Haagista, Lontonista tai, Lontoosta tai Pariisista. Ja he ovat laittaneet internettiin videoita, väkivaltaisia videoita ja valokuvia. Hyökkäys juutalaisessa museossa muutama sata metri täältä meiltä, jos ihmisiä kuoli, tekevät tästä uskomatonta todellisuutta. Nyt me emme puhu tänä päivänä siitä poliittisesta ja sotilaallisten vastuusta, joka on nämä vastuu pitää todellakin kantaa, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että yksi ulotteinen lähestymistapa ei ole riittävää. Sallivuus, sen täytyy tulla itse paikallisyhteisöstä käsin, ja nämä kaksi ihmistä vastasivat siitä. Rafael Sakon rohkeus ja al uhraus ovat sen symboleja. Ihmiset, jotka tekevät poikkeuksellisia panostuksia perusoikeuksien suojaamiseksi, heitä tulee myös siitä kiittää. Tämä tällainen pahuus, joka nyt meillä on vastassamme, meidän täytyy osoittaa, että me pidämme kiinni omasta mallistamme, joka on tulosta niistä omista virheistämme, omasta historiastamme, joka meillä on. Se on malli, uskonnonvapaudesta, elämän kunnioittamisesta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Tämä malli on myös meidän tulevaisuutemme. Jos haluamme tappaa tämän hirviö, me emme tarvitse pelkästään voimaan, vaan myös sitä moraalia, joka osoittaa, että meidän tavoitteemme on oikea. Järjen uinuminen tuo hirviöt esille, kuten totesin. Me toivomme, että tässä nämä hirviöt nyt kyetään tappamaan. Ja näin voimme nimittää nämä kaksi aivan ainutlaatuista ihmistä ehdokkaaksi. Um, thank you, thank you for... Kiitoksia. Ja kiitoksia Pertti myös ajasta kiinni. Sitä seuraavaksi Rova Saborska. President. Kiitos puheenjohtaja. Innefe okendut Hyvät kollegat, on varsin selvää, että se mitä nyt näemme Irakissa tapahtuvan on kansanmurhaa. Me näemme maan, jossa keskushallinto on heikoissa kantimissa jakautunut kolmeen osaan shia, muslimi ja kurdi osiin, mutta me voimme myös nähdä kristittyjä, jotka ovat eläneet tällä alueella pitkään, yhtä pitkään kuin mikä tahansa muukin ryhmä. Heidät pakotetaan jättämään kotinsa ja lähtemään pakoon jos he eivät näin tee, heidät, heitä äh, kidutettaisiin, tapettaisiin, raiskattaisiin, myytäisiin kuin orjiksi terroristitoimistot kutsuvat itseään islamilaiseksi valtioksi. Me tiedämme tämän, koska olemme nähneet tämän tapahtuvan ihmisoikeuksia kutsutaan näin, koska ne ovat olennainen ehto ihmisyydelle. Kun ihmiseltä otetaan pois ihmisarvot, silloin jokainen ihminen on vaarassa maassa. Tämän takia ei riitä, että vain osoittaa myötätuntoa. Meidän täytyy toimia. Jos näin ei tapahdu, silloin huomisen ihmiskunta ei enää tulla jatkumaan patriarkka Sako hiljattaisella matkalla Geneveen kertoi, mitä täytyy tehdä, jotta voidaan pelastaa ihmiskunta ja ihmisarvo Irakissa. Ensinnäkin meidän pitää jatkossakin antaa humanitaarista apua, elintarvikkeita, vettä, lääkkeitä, vaatteita pakolaisille, jotta he selviytyisivät kunnes voivat palata takaisin kotiinsa, kyliinsä ja kaupungeissa. Mutta meidän pitää yhdessä löytää poliittinen ratkaisu, että voidaan vapauttaa Mosulen Niniven kaupungit. Kansainvälinen liittoutuma, joka on YKlta mandaatin, on välttämätöntä, jotta voidaan puolustaa tuhansien ihmisten oikeuksia, jotka ovat puolustuskyvyttömiä alueella. Tämä on ennakkoedellytys sille, että nämä ihmiset voivat palata koteihinsa. Sitä paitsi ilmaiskujen takia Patrakka Sako sanoi seuraavalla tavalla. Ihmisoikeuksien suojelu ja kaikkien kansalaisten suojelu on ainoa keino varmistaa rauhallinen rinnakkaiselo. Sota on aina huono asia, eikä tuo muuta kuin murhetta ihmisille. Euroopan unionilla ei ole armeijaa eikä rauhanturvajoukkoja. Euroopan parlamentti ei myöskään voi komentaa joukkoja eikä johtaa kansainvälisiä neuvotteluita, mutta päätöslauselmiemme kautta voimme osoittaa suuntaa kun myönnämme Saharov-palkinnon niille, jotka taistelevat kristittyjen oikeuksien puolesta Irakissa, ilmaisuvapauden puolesta tekevät työtä, näin voimme osoittaa heille, että me välitämme heistä. Tämä ei ole sattuma, jos meidän ehdotuksessamme on mukana sekä kristitty että muslimi eh- ehdokas. Uskomme, että tästä tarvitaan keskinäistä kunnioitusta. Tätä kautta voidaan saada aikaan kestävä rauha esimerkit, joihin patriarkka Sako ja professori Al-Sali ovat viitanneet, herättävät miljoonien kristittyjen muslimien uskon ja toivon, jotka kaikkein synkimpinäkin hetkenä voivat tai silloinkin toivo voi voittaa. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka allekirjoittavat tämän e, ehdotuksen ja ovat tehneet tämän puheenvuoroni mahdolliseksi. Me saimme lähes 80 allekirjoitusta kaksi kertaa enemmän kuin vaadittu määrä on. Kuitenkin johtuen teknisistä syistä 66 vain näistä on tunnustettu tai hyväksytty. Hyvät kollegat, kehottaisin teitä antamaan uskoa ja toivoa irakilaisille. Meidän pitää varmistaa heidän paluunsa ihmisyyden parin, Meidän pitää edistää yhteistä vakaumustamme siitä, että oikeuksia ja vapauksia ei voida noin vain poistaa ihmiseltä. Kehottaisi sitä pohtimaan Irakin kristittyjen tapausta ja tukemaan patriarkka Luissakon ehdokkuutta joka edustaa omaa kansansa. Samoin toista ehdokasta professori Mahmoud al ja hänen kuolemansa jälkeen, jotta he saisivat Saharovin palkinnon tänä vuonna ajattelun vapaudesta. Kiitoksia. Zaborska, thank you also for sitting close to the time. Kiitos ja kiitos, että piditte aikataulusta kiinni. No seuraava ehdokas. Muad Pelguate ja Aval Sagubi ja Alal Absel Fatah, jonka on nimittänyt GUE kautta Angel-ryhmä. Ja esittelijänä on Kristin Bergia. Niin olettekin kameroiden takana, en nähnyt. Olette paikalla. Te saatte puheenvuoron 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thanks, uh, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tunisiassa 2011 tapahtuneen vallankumouksen jälkeen ihmiset ovat joutuneet todelliseen vaikeuksiin hyvin usein varsinkin, kun ovat puolustaneet eh, oikeuden, oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tänä päivänä tilanne ei ole juurikaan sen parempi, eikä sitä mitä kansalaiset toivoivat, ja varsinkin nuoret. Otamme esille Libyan ja Syyrian tilanteen tässä, ja tietyt maat, jotka on täysin unohdettu, esimerkiksi Bahrain. Nämä ihmiset ovat symboleja, siis Muad ja Ala ja ja Ala Abdel Fattah ovat nuorison symboleja. He uskoivat siihen, että heidän maansa lopultakin pääsisi demokratian tielle. He ajattelivat, että he kykenisivät nyt ilmaisemaan itseään vapaasti. Heillä on yhteistä se, että heidän maansa on vainonnut heitä. Maat, joiden tilanne on hyvin erilainen toisiinsa verrattuna varsinkin suhde Euroopan unioniin. Heillä on yhteistä se, että heitä on vainottu sen takia, että he ovat ilmaisseet oman miel- mielipiteensä. Bygot on nuori marokkolainen ja häntä vainotti hänen mielipiteensä vuoksi syy, laitettiin kolme, vuot, kolme kertaa vuoden mittaisen vankeusrangaistuksen vankilaan. Ja kaikki tämä vuonna 2011 kevään jälkeen mm, häntä on, pidet, häntä on pidetty sorrettujen trubaduurina ja poliisi on vainonut häntä jatkuvasti. Kaikki, jotka tuntevat Marokon, tietävät, mikä asema hänellä on. Se ei ole kuitenkaan keskustelumme aihe täällä tänään. Kysymys on siitä, että onko ihmisillä oikeus ilmaista itseään vapaasti – maassa, joka on yhä enemmän mallina naapurimailleen. Hän on myös kritisoinut kuningasta, joka on suuri rikos Marokosta. Hän on juuri päässyt vankilasta ja häntä kohtaan on esitetty uusi kanne. Hän jatkuvasti kertoo olevansa syytön. Alajakubi on 26-vuotias tunisialainen. Hänkin on vuoden 2011 arabikevään edustajia. Hän on useaan otteeseen joutunut vainon väkivallan kohteeksi poliisin toimesta siitä syystä, että hän on laulanut lauluja, jossa hän nimenomaan on kieltänyt poliisin toimet ja kritisoinut niitä. Hänetkin on vankinkittu useaan otteeseen nimenomaan näiden laulujensa sisällön vuoksi. Ala Abdel Fattah on nuori bloggari Egyptistä, Häntä on kidutettu ja hän on, hänet on vangittu usean otteeseen siitä syystä, että hän uskalsi olla ö, vapauden kannalla ja osoitti mieltään sen puolesta. Ja siitä syystä, että hän oli mukana myös mielen, mielenosoituksesta, joka oli kielletty. Mehän tiedämme, mitä tällainen merkitsee tämä päivä Egyptistä. Nämä kolme ihmistä ovat symboleja kuplivasta nuorisosta näissä maissa, nuorisosta, joka uskoi ja uskoo edelleenkin, että ilmaisuvapaus on tärkeä. He ovat olleet väärässä, kun he ovat kovan ääneen sanoneet sen, mitä ajattelevat, ja he eivät ole pelänneet seurauksia. He eivät ole pelänneet. Se on ehkä kaikkein voimakkain viesti, joka tästä kansanliikkeestä on tullut. Kun ehdotamme heitä Saharovin palkinnon saajiksi, Haluamme osoittaa, että Euroopan parlamentti myöskin kuulee näitä ihmisiä, joille eh, ilmaisun vapaus ja vapaus ylipäätäänkin on tärkeä, jotka haluavat sitä puolustaa varsinkin sellaisissa maissa, joilla on etuoikeutetut suhteet Euroopan unionin kanssa. Me haluamme välittää viestin näille nuorille ihmisille ja heidän hallituksilleen ilmaisen, miten tärkeä nämä perusoikeudet ovat Euroopan parlamentille, varsinkin ilmaisunvapaus, jota ei saa tukahduttaa. Uskoakseni Saharovin palkinnon täytyy suojella ihmisiä, mie- niin miehiä kuin naisia, eri uhilta. Sen tulee auttaa heitä välttämään kaikkein pahin. Jos annetaan palkinto näille 26-33-vuotiaille nuorille ihmisille, antaa myös viestin toivosta, toivosta tulevaisuudessa. Silloin kun kulttuurinen relativismi saa aikaan pelkkiä uhreja. Tämä on toivo universaalista toiminnasta, vapaudesta ja oikeudenmukaisuudesta yhteiskunnasta. Kunnassa. Se, mikä oli tarkoitus olla arabikevään seuraus. Näin ehdotan siis Moed Belguatia, Ala Jakubia ja Ala Abdel Fattahia palkinnon saajaksi. Vergia. Kiitoksia, Rava Vergia. Kolmannet ehdokkaat ovat järjestöt Credo, Open Doors, L'Oeuvre d'Orient ja Aid to the Church in Need, jotka jonka, on, jonka ovat nimittäneet Philip Juvin ja 60 muuta jäsentä. Ja nyt herra Ponga EPPstä alustaa 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Ikävä kyllä Philip Juvin ei voi olla tänään paikalla, koska hän on joutunut sairaalahoitoon. Hän pyytää anteeksi poissaoloaan. 60 allekirjoittaman nimissä esittelen hänen ehdokkaansa neljä järjestöä, jotka ovat toimineet huomattavalla tavalla painottujen kristittyjen puolesta Irakissa ja Syyriassa. Kyseiset järjestöt, jotka edustavat erilaisia kristittyjä uskontokuntia, pyrkivät tiedottamaan kansalaisille ja hallitukselle tilanteesta, mutta antavat myös konkreettista apua paikan päälle henkilöt, jotka ovat haavoittuvaisessa asemassa lähteneet, joutuneet lähtemään kotoaan. Jos äh, Saharovin palkinto myönnetään heille, Euroopan parlamentti osoittaa solidaarisuuttaan näitä vainottuja vähemmistöjä kohtaan, jotka kärsivät islamisen valtion jihadistien barbarimaisesta toiminnasta. Jos puolustetaan lähi kristittyjä, se on oikeastaan Euroopalle velvollisuuskin, koska me jaamme heidän kanssaan samanlaisen sivilisaation ja samat arvot ei ole kyse siis uskonnollisesta kysymyksestä, vaan filosofisesta kysymyksestä ja myös moraalisesta kysymyksestä. Ei pidä unohtaa sitä, että juuri Eurooppa on tavallaan pyhittänyt ajattelunvapauden, uskonnonvapauden ja näin ollen myös vapauden olla uskomatta, kun puolustetaan Lähi-idän kristittyjä ja myönnetään Saharov-palkinto niille, jotka heitä suojelevat. Me puolustamme omia arvojamme ja usko, uskoamme ihmisoikeuksiin. Tässä muutamin sanoin kuvaus järjestöistä ja kerron hiukan heidän tärkeimmistä toiminnoistaan. Ensinnäkin Credo-järjestelmä, joka koordinoi vaarassa olevia kristittyjä lähi -idässä. Credo luotiin syyskuussa 2013 sen jälkeen, kun oli poltettu noin satakunta koptikirkkoa ja muita kristittyjen rakennuksia to- tekijöinä kiihkoislamistit Egyptissä. Credo muodostuu Lähi-idän kirkkojen, kirkosta Ranskassa, maallisista järjestöistä, jotka peräisin Lähi-idästä, kansalaisjärjestöistä, kuten Apu, Kirkolle hädässä ja Avoimet ovet järjestö. Credo pyrkii tiedottamaan suurelle yleisölle ja posti, poliittiselle vastuuhenkilölle Ranskassa, Euroopassa ja kansainvälisestikin, minkälaiset vaarat uhkaavat Lähi-idän kristittyjä johtuen järkyttävistä vaatimuksista, jotka, joita on tehty kristittyä kohtaan Irakissa Credo on vienyt asian islamista valtiota vastaan kansainväliseen rikosoikeustuomioistuimeen. Heitä syytetään kansanmurhasta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Credo Pariisin moskeijan rehtorin kanssa ja Ranskan muslimikultin neuvoston kanssa on saanut aikaan Pariisin vetomuksen syyskuun alussa tarkoituksena on saada liikkeelle erilaiset järjestöt ja Ranskan moskeen vastuuhenkilöt toimimaan islamista valtiota vastaan ja vaatimaan tutkimusta siitä, kuka heitä tukee ja mistä saavat rahansa. Edelleen on tämä Port Uvert, avoimet ovet järjestö. Se on kansainvälinen järjestö, kristitty, joka on alun perin, tai on protestanttinen järjestö, joka pyrkii myös tukemaan vainottuja kristittyjä. Se on eri, edustaa eri uskontokuntia, epäpoliittinen, toimii 53 maassa ympäri maailmaa. Avoimet ovet pyrkii myös tiedottamaan ihmisiä kristittyjen tilanteesta painotussa maissa. Toiminta ei ole mitään hallitusta tai järjestelmää tai ajatusmallia vastaan, eikä mitään uskontoakaan vastaan, vaan ne halutaan toimia vainotun kirkon puolesta. Ennen kuin sota puhkesi Syyriassa avoimet ovet tiivisti työtään kyseisessä maassa, kun nähtiin missä määrin kristittyyn vähemmistön vapauksia heikennettiin. Sodan jälkeen kansalaisjärjestö alkoi toimintansa auttaakseen pakolaisia ja paikallisväestöä tähän liittyy erilaiset kirkot, Kaldean kirkko, Assyrian, Armenian, ortodokset ja katoliset kirkot, samoin mukana on protestanttisia kirkkoja. Kyseiset kirkot auttavat kaikki, jotka tulevat hakemaan apua. Tällä hetkellä 9000 perhettä saa apua jokainen kuukausi. Ovat he sitten peräisin kristittyistä tai muslimiperheistä. Se on toiminut Pohjois-Irakissa ensimmäistä persoonallisuudesta lähtien ja on pyritty auttamaan kristittyjä asettautumaan kurdialueelle. Johtuen sen yhteyksistä paikallisella tasolla ja yhteyksistä kirkkoihin, kansalaisjärjestö nopeasti pystyy toteuttamaan apuoperaatioita, auttaen tuhansia pakolaisia, jotka ovat paineet isommista valtiota ja pystyy antamaan heille perustarvikkeita. Samoin tämä järjestö Apu kirkolle hädässä Kyseessä on kansainvälinen katolinen järjestö, joka toimii tavallaan paavinalaisuudessa ja se pyrkii myös auttamaan vainottuja, uhattuja kristittyjä, jotka ovat pakolaisina. AED toimii 140 maassa, mutta se, siitä koskee aivan erityisesti tämä Lähi-idän tilanne, ja näin on ollut jo muutaman vuoden ajan. Sen apu on, Syyrialle on huomattavasti lisääntynyt kolmen vuoden aikana, ja se pyrkii auttamaan katolista kirkkoa, jotta se voi auttaa pakolaisia, Suurin osa heistä on kristittyjä, mutta ei pelkästään kristittyjä. Muslimiperheet myös, myös, myös otetaan tarvittaessa huostaan. Tämän vuoden alusta lähtien Yli puolitoista miljoonaa euroa on lähetetty tätä apua varten. Mitä tulee Irakiin, AED on välittömästi lähetön 200 000 euroa tänä kesänä hätäapuna, jotta voidaan auttaa kristittyjä, jotka ovat paineet Mosulista ja Ninivestä. Sitten vielä Le järjestö se perustettiin 1856 maalikkojen toimesta Sorbonin yliopistossa. Kyseessä on ranskalainen järjestö, joka on täysin uskoutunut auttamaan lähi kristittyjä. Övre de Glis toimii pa- Pariisin piispan alaisuudessa. Se keskittyy kolmeen päätehtävään. Koulutukseen, sosiaaliseen avustamiseen, pappilliseen toimintaan 23 maassa, erityisesti lähi maissa, johtuen sen rahoitusten ansio, lahjoitusten ansioista on pystytty jakamaan jo nyt 4 miljoonaa euroa Syyrian kriisin aikana. Se auttaa myös uskonnollisia tahoja Irakissa ja tällä hetkellä se tutkii, minkälaisia tarpeita siellä on ja kiinnitän erityistä huomiota lapsiin ja sairaihin, jotka ovat joutuneet pakenemaan pohjoisosaan maata. Avustuksia käytetään nostamaan heille elintarvikkeita, vuodenvaatteita, hankkimaan heille lämmitystä ja lääkkeitä. Kiitoksia. Onka. Our fourth candidate... Neljäs ehdokas on Euromaidan liike. Sitä edustavat Mustafa Najem, Ruslana Lysitsko, Elisaveta Sepetilnikova ja Tetjana Kornavol. Heidät on nimittänyt herra Sarius Volski ja 52 muuta jäsentä. Tässä näemme ensinnäkin videon ymmärtääkseni. Niin pahoittelen näitä kovin pitkien nimien ääntämisiä. Niin eli video ensin. Ja sen jälkeen neljä kollegaa saavat puheenvuoron, kaksi minuuttia kukin, esitelläkseen ehdokkaat, mutta minulle kerrottiin, että video ensin. Onkohan tekniikka valmiina, saadaanko video nähtyä? Mm.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 Uh, we now have, as I said, four... No kuten sanoin, niin nyt meillä on neljä puhujaa. Kukin saa kaksi minuuttia. Ja Jotsek Sarusvolski aloittaa. Français sur la chaîne de traduction française, journée espagnole. Ranskan tulkkausta. In Spanish, through the translation, I understand. Technicians will resolve that. Niin siellä kuuluu espanja ja Ranskan kanavalta, teknikot varmaan asia ratkaisevat. tai sitten Espanja omi Ranskan, kerrottiin minulle. Toivottavasti tämä nyt ratkeaa. Jos ei, niin kertokaa vielä. Joten nyt herra Sarjus Volki, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ei kun, niin, puheenjohtaja. Minä ja kollegani eri poliittisista ryhmistä ehdotamme, että Euromaidan joukkoliike – joka osoittaa suurta uhrautumista ja rohkeutta, niin että taistelun lopuksi saadaan vapautta ja demokratiaa. Haluamme kunnioittaa tätä liikettä sen siviilirohkeudesta, kun se on haastanut autoritaarisen ja brutaalin hallinnon Ukrainassa. Nämä ihmiset olivat valmiita maksamaan korkeimman hinnan meidän eurooppalaisten ja heidän eurooppalaisten arvojen ja valinnan puolesta. Euromaidan on suoraa jatkoa itse Saharovin perinnölle. Hän puolusti ihmisoikeuksia Neuvostoliitossa, mukaan lukien nämä ihmiset. Nimiä kuten Ilef, jotka itse taistelivat Euromaidanissa Kio, Kiovassa. Euromaidanin moraalinen viesti Siinä suhteessa Saharov-palkinto on vieläkin näkyvämpi. Itse asiassa se on osa samaa perintöä. Saharovin palkinnossa on kyse viestistä, jonka me haluamme lähettää. Saharovin palkinto olisi kunnianosoitus tämän joukko kansannousun rohkeudelle. Ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa ihmisiä kuoli Euroopan lippujen alla ja eurooppalaisten arvojen puolesta. Saharov Palkinto olisi muistutus Euroopan kansalaisille itsellemme siitä, miten arvokasta demokratia ja vapaus ovat, ja että niitä täytyy puolustaa jopa maksaen korkein hinta. Saharov-palkinto olisi symboli monikulttuuriselle, moniuskonnolliselle, monikansalliselle liikkeelle yhtenäisenä vapauden demokratian puolesta rauhanomaisissa mielenosoituksissa. Saharov-palkinto Euromaidanille voimaanottaisi ukrainalaisia, kun he taistelevat yksinäistä taisteluaan näinä vaikeina hetkinä, kun he vielä taistelevat vapauden ja demokratian puolesta. Jos Andrei Saharov itse olisi tässä salissa, hän tukisi Euromaidanin nimitystä. Sahara-palkinnon antaminen Saharoville myöskin kunnioittaisi itse Saharovin elämäntyötä. Kiitos. Thank you. Now Mr. Pet- Kiitoksia. Sitten herra Petras Austrevicius, kaksi minuuttia. In 2014. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vuonna 2014 Ukrainasta tuli maa, joka tarvitsee meidän solidaarisuuttamme ja tukeamme Euromaidan, joka on erinomainen esimerkki kansannoususta, joka vastustaa epädemokraattista, ei edustavaa ja korruptiota hallintoa, on todellinen esimerkki muutoksesta ja toivosta. Ukrainalaiset, jotka lähtivät kaduille ja toimivat yhtenäisinä ja vahvoina, taistelivat eurooppaisten arvojen puolesta ja demokraattisen tulevaisuuden puolesta. Euromaitonin nimitys, jota edustaa neljä rohkeaa henkilöä, jokainen hoiti päivittäisen tehtävänsä barrikaadelle Kiovan keskusaukiolla tai muissa toimissa järjestämässä ja tuomassa ihmisiä yhteen. Nämä ihmiset ovat Mustafa Najem, Ruslana Lizitsko, Jelisaveta Shepelutynkova ja Tatjana Chornovol. Kaikki ovat tunnettuja henkilöitä Euromaidanissa. Ja Euromaidan, joka yhdisti kaikki hyvät ihmiset yhteen, ansaitsee Saharovin palkinnon. Now, Mr. Kiitoksia sitten herra Bostinaru kaksi minuuttia. Ah, he's not here. Don't see. Ei olekaan paikalle näe häntä. Sitten Rebecca Harms, Rova Harms kaksi minuuttia. Niin siellä olettekin, en nähnyt ensin. Kun tu- opin tuntemaan nämä neljä ehdokasta viime vuonna marraskuussa, niin tämä liike Euromaidanilla oli väkivallattoman liikkeen ruumiillistuma, joka taisteli kansalaisoikeuksien ja vapauden puolesta parhaimmilla aseilla. En koskaan unohda, miten taiteilijat jolla oli kaikenlaisia taustoja, musiikki, teatteri, elokuva, yrittivät saada esille tämän tumman puolen Janukovicista. Ja pitkän aikaa ajattelin, että näiden laulujen voima itse asiassa pakottaisi Janukovicin hallinnon polvilleen. Mutta sitten tulivat nämä väkivalta tässä teot esille ja Tatjana Chornovol on nuori nainen, joka pahempirilti melkein kuoliaaksi viime talvena. Ja mikä tässä nykytilanteessa sitten ja palkinnon antamisesta, jos puhutaan, niin mikä on siinä tärkeää? Argumentti Euromaiden nimisten puolesta on se, että tämä keskustelu assosiaatiosopimuksesta ja se taistelu on voitettu. Ja se, että heidän ansiostaan meillä on siis sopimus allekirjoitettuna edessämme, mutta että samaan aikaan Venäjällä, Mantereen itäpuolella on tehty päätös tätä assosiaatiosopimusta vastaan, että sitä vastustetaan siinä jopa sodalla. Ja tästä rohkeudesta ensin Janukovicia vastaan, ja sitten tätä Venäjän aggressiota vastaan ja että seisotaan eurooppalaisten arvojen puolella. Niin mielestäni kaikki nämä neljä ja kaikki muutkin Euromandanin ihmiset ansaitsevat tämän vuoden saharopalkinnon. Okay, thank you very much for that presentation. Kiitos tästä alustuksesta. viides ehdokas Ajaan Hirsi Ali, jonka on nimittänyt EFDD-ryhmä. Jim, Jim Carver esittelee tämän ehdokkaan. Teillä on 10 minuuttia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ei tähän niin kauan mene. Ajan Hirsi Ali on somalilainen, joka on syntynyt vuonna 1969. Ja hän on erittäin tunnettu. Ennen hän oli alankomalainen nykyisen Yhdysvaltain kansalainen poliitikko ja kirjailija. Hän tunnetaan erityisesti työstään – jossa hän pyrkii pysäyttämään naisten sukupuolielinten äh, silpomisen eli naisten ympärileikkauksen. Hän on työskennellyt myös sen eteen, että naisten tasa-arvo vietäisiin eteenpäin niissä yhteiskunnissa, joissa äh, naisten ympärileikkauksia tehdään. Hän nähti äh, Somalista vuonna 1977, muutti Saudi-Arabia, Etiopia ja Keniaan. Vuonna 1992 hänelle annettiin poliittinen turvapaikka Alankomaista ja hän valittiin Alankomainen parlamenttiin. Hänet tunnetaan hyvin Alankomaissa, koska hän on vastustanut naisten sukupuolinten silpomista. Ja hän teki yhteistyötä Tiovan Hohin kanssa elokuvasta Alistus. Hänelle esitettiin useita kuoleman uhkauksia tästä syystä. Ja Van Goghhan surmattiin vuonna 2004. Hänet on nimetty vuonna 2005 Timelinen mukaan sadan vaikutusvaltaisemman ihmisen joukkoon. Hän on myös saanut vapaan ilmaisuvapauden palkinnon Tanskan Jyllandsposten lehdeltä. Ruotsin liberaalit ovat myöskin antaneet hänelle palkinnon. Ja hänellä oli paljon vaikeuksia elämässään, niin kuin Salman Rushdilla esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa, äh, Alankomaissa, ja tämä on johtanut siihen, että muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2006. Hän on perustanut myös AHA-säätiön, joka edelleen vie eteenpäin naisten oikeuksia. Kiitoksia. And Kiitos kuudes ehdokas Denis Mukwege. Hänet ovat nimittäneet kaksi poliittista ryhmää, S- ja D-ryhmä sekä ALDE-ryhmä, kuten myös jäsen Lochbieler. Kaksi jäsentä tämän esittelevät. Elena Valenciano viisi minuuttia ja selkeä Louis Michel liberaaliryhmästä viisi minuuttia. Elena. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kunnia esitellä tässä yhteiskokouksessa Denis Mukwegen ehdokkuus. En nyt yritä tässä kilpailla muiden ehdokkaiden kanssa. Se on mahdotonta. Kaikki ehdokkaat ansaitsisivat palkinnon, joten kerron hiukan, kenestä on kysymys, kun puhumme Denis Mukwegestä. Hän on gynekologi, joka toimii Kongon demokraattisessa tasavallassa. Hän on 59-vuotias ja 25 vuotta hän on tehnyt työtä jo kivun alueella. Yksi näistä alueista, jotka tiedät, jonka tiedätte kärsivän aivan erityisesti väkivaltaisuuksista. Vuodesta 1996 lähtien hän on toiminut Pansin sairaalassa Mukavussa. Mukavussa. Hän on erikoistunut naisten hoitoon, jotka ovat joutuneet joukkoraiskaukseen uhriksi so- asettunutryhmien toimesta. 40 000 ihmistä on saanut siellä nyt hoitoa, tässä sairaalassa tai naista on saanut hoitoa siellä. Samoin Mukwebestä on tullut maailmanlaajuinen viitehenkilö, mitä tulee naisten sukupuoli eli elinten silpomiseen, miten järkyttävällä tavalla ne vaikuttavat naisiin. Hän on tehnyt tekee pitkää päivää ja tekee yli kymmenen leikkausta päivässä. Ja joka päivä hän näkee hirvittävimmän puolen ihmisistä. Monet väkivallan uhreista, joihin nämä sotilasryhmät syyllistyvät, eivät enää pysty saamaan lapsia jatkossa he saavat aistartunnon ja heistä tulee tavallaan aseita omaa perhettään vastaan. On monia lapsia, jotka on myös raskat, raiskattu, jotka sitten hylätään ja heidät eristetään yhteisöistä ja he joutuvat suoraan lapsisotilasjärveleiden kynsiin. Varsin useinhan he joutuvat äh, tekemään pahaa omille perheenjäsenille, raiskaamaan sisaruksia ja niin edelleen. Tämä on jälmiö ja kansainvälinen yhteisö on pysynyt varsin hiljaa tästä eikä ole pystytty lopettamaan seksuaalista vähemmistöä, seksuaalista väkivaltaa naisia vastaan ja mihin kaikki on käytetty sodassa aseena. Aseellisessa konfliktissa on mahdollista, että on vaarallisempaa olla nainen kuin olla sotilas ja nämä sanat tulevat YK entiseltä rauhanjoukkojohtajalta Kongossa. Kongossa, Sudanissa, samoin Isiksin valtaamilla alueilla juuri naiset ja tytöt kärsivät väkivaltaisuuksista. Mugeven työ on toivon säde tässä maailmassa hänen työnsä ei liity pelkästään uhrien lääkinnälliseen hoitoon, vaan hän pyrkii lisäämään tietoisuutta kollegoinsa parissa ja hän pyrkii sosiaalisesti ja moraalisesti saamaan uhrit takaisin yhteisöön mukaan. Hän to- näkee että näitä järkyttäviä tapahtuvia päivittäin, jotta voitaisiin tuomita tämä väkivalta, jonka edessä on toimittu passiivisesti, tämä tohtori joutui myös hyökkäyksen uh-, uhriksi omassa kodissaan, kun hänen tyttärensä sie, sievattiin. Hänen tyttärensä menettivät henkensä ja nyt hän joutuu elämään paossa tavallaan sairaalassaan, koska hänen hallituksensa pystyy häntä suojelemaan. Hyvät kollegat, en voi antaa yhtä syytä sille, minkä takia tämän henkilön pitäisi saada palkinto. Näitä syitä on tuhansia parlamentin pitäisi toimia kaikkien niiden puolesta, jotka toimivat seksuaalista väkivaltaa vastaan eri tehtävissä kaikkialla maailmassa. Tätä, tämä asia on ollut liian, liian sivussa jo pitkään. Jos hänet valitaan, niin myönnettäisiin kuinka suurta haavoittuvaisuutta ja epätasa-arvoa on maailmassa, josta naiset kärsivät. Ja palkinnon palkintorahalla voisimme avustaa häntä hänen sairaalassaan ja voitaisiin kiinnittää huomiota konfliktiin kivun alueella. Tällä hetkellä juurikaan media ei enää taas juurikaan käsitellä. Tietysti on muitakin tahoja, jotka ansaitsevat huomion. Meidän pitäisi kääntää katseemme uudestaan Afrikkaan, joka on aina ollut tällainen unohdettu manner ja jo varsin pitkään Saharov-palkintoa ei ole myönnetty kenellekään, joka on tullut Afrikan mantereelta. Hyvät kollegat, jos palkitaan tohtori Mukwege näin, palkittaisiin eh, ihmisarvoinen henkilö. Kiitoksia. Thank you very much. And now we have Louis Michel. Kiitos. Nyt meillä on Louis Michel samasta nimityksestä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ei minulla ole juurikaan lisättävää siihen, mitä kollegani juuri totesi, kun hän puolsi tohtori Mukwegen ehdokkuutta. Universumin mysteerit johtavat siihen, että me emme kykene niitä ratkaisemaan. Ja tohtori Mukwege on auttanut useita. Ne useat palkinnot, joita hän on saanut, todistavat siitä, mitä hän on tehnyt. Hän on ollut vaihtoehtoisen Nobel-palkinnon äh, saaja ehdokas, kehityspalkintoehdokas, Saharovin palkintoehdokas vuonna 2009 ja YK-palkinnon saaja vuonna 2008. Hän on gynekologi, kirurgi ja Pansi sairaalan perustaja Bukavussa. Hän on todellinen universalisti, josta hyötyy Afrikassa koko maailmassa. Hän hoitaa lakkaamatta naisten, nuorien tyttöjen, pienten tyttöjen kehoja, jotka ovat joutuneet kauheuksen uhreiksi. Hän on myös osoittanut, miten hänen hallituksensa on voimaton, miten hänen valtionsa on heikko, miten siellä ei kyetä näiden kauhe- näitä kauheuksia lopettamaan. Kansainvälinen yhteisö ei myöskään ole riittävästi ottanut huomioon sitä, mikä on se asioiden järkyttävä tila, jota tuolla Kongon alueella tapahtuu ja siellä tehdyt kansanmurhat. Luvut osoittavat myös sitä, että 20 vuodessa yli 6 miljoonaa kuollutta, 500 000 raiskausta, eikä minkään näköisiä ratkaisuehdotuksia. Tämä ihminen on kuunnellut kaikkein heikoimpia, kaikkein köyhimpiä, kuunnellut niitä naisia, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhriksi, jotka on, heidän aviomiehensä on hylännyt heidän yhteisönsä, naisia, joilla ei ole toivoa eikä olemassaolon oikeutusta. Hän on puolustanut sekä miehiä että naisia ihmiselämän kunnioittamisen nimissä. Nämä ovat kaikkein dramaattisimpia ihmisoikeusrikkomuksia, koska kysymys on rikoksista, kansainvälistä lainsäädäntöä, sotalainsäädäntöäkin vastaan. Lukumääräisesti toistojen määrän yllä mitattuna nämä kammottavuudet ovat uskomattomia. Missään tapauksessa ei ole kysymys mistään kulttuurista, kun näitä naisia on henkisesti ja fyysisesti raiskattu. Tämä on pelkkä väkivallan noidankehä ja kansa, jota murhataan jatkuvasti. Haluan vielä toistaa, että Dennis Mukwege on oman henkensä uhalla auttanut näitä henkilöitä Meillä kaikilla on velvollisuus siitä syystä otan tuomion. Ja luonnollisesti kunnioitan valtavasti sitä työtä, jota hän tekee ja poliittista työtä, jota myöskin tekee. Hän näyttää meille, mitä, mistä ihmisyydestä on kysymys. Jos me annamme hänelle Saharovin palkinnon, silloin me puolemme niitä, jotka ovat riittävän vahvoja puolustakseen kaikkein heikoimpia. Thank you very much. And our seventh and last... Kiitos viimeinen seitsemäs ehdokas on Leila Junus, jonka on nimittänyt vihreä ryhmä ja myöskin jäsenet Alexander Graf Slamsdorf, Marit Jeshak ja Ramon Tremossa. Kaksi puhujaa, jotka esittelevät hänen ehdokkuutensa Ulrike Lunacek vihreästä ja sitten Maria Jeshak Aldesta. Rava Lunacek, te siellä. Näin. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Yksi lisäarvo Saharov-palkinnossa on antaa näkyvyyden kautta suojelua ja valaista paikkoja, jossa ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu ilman, että ne tulevat laajalti näkyviin. Leila Junus, joka on Institute for Peace and Democracy instituutin johtaja siis Pakussa, on ollut eturintamassa ihmisoikeustaistelu samassa maassaan. Ja kun muutama vuosi sitten hänet tapasin, niin olin todella vaikuttunut. Hän oli rohkea nainen, joka oli niin monia kamppailuja taistellut omassa maassaan. Hän oli ensimmäinen, joka avasi suojakodin naisten kriisikeskuksen naisille. Hän on kirjoittanut poliittisista vangeista useita raportteja, nyt hän on yksi sellainen itse. Hän on taistellut korruptiota vastaan, hän on taistellut naisten oikeuksien puolesta ja hän on johtanut liikettä, jossa halutaan vuoristokarapahista rauhanomainen ratkaisu. Ja sen vuoksi hallinto sitten sanoo, että hän on valtiovihollinen. Hänet on 30. heinäkuuta pidätetty, myöskin aviamies, sen jälkeen kun hän oli kirjoittanut Alijelville avoimen kirjeen päivä aikaisemmin. Kysyen, mitä pelkäätte, herra presidentti? Seuraavana päivänä sitten hän sai pelätä, ja hän on vankilassa. Hän ei saa tavata muita eristyksissä. Vanki sellitoveri hyökkäsi häntä vastaan hänen kimppuunsa useaan otteeseen. Hän on edelleenkin vankilassa. Hän ei ole yhteyttä asianajajiin ja perheenjäseniin ja pelätään, että hänen terveytensä horjuu. Hänet nimittä, hänen nimittäneensä, nimittäneet ovat sitä mieltä, että hän on ihanteellinen ehdokas Saharov-palkinnon saajaksi. Hän tarvitsee suojelua nyt. Andrei Saharov oli eräällä tavalla David, joka taisteli Goliattia vastaan Neuvostoliittoa. Hän oli yksinäinen sankari eristyksissä, joka uskalsi lähteä valtiojärjestelmää vastaan. Eräällä tavalla laitalla Yunus on nykyaikainen Saharov. Nykyisessä sortavassa Azerbaidsanissa hän on hyvin monella tavalla yksin. Muitakin on vankilassa, kyllä hänen kaltaisiaan, Shafarov Human Rights Clubista, joka yritti ennen Eurovision laulukilpailuja, siis yritti järjestää demokratian vastaista toimintaa, tai Intikam Aliyev, eh, ihmisoikeusasianajaja, joka on puolustanut yli 200 jutussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Mutta mitään globaalia rampivaloa ei saada heihin kohti, eivätkä he pääse sanomalehtien etusivuille. Ja sen vuoksi me, jotka olemme hänet nimittäneet sorron vastustamisen symbolina, hän tarvitsee tukeamme, koska me olemme vakuuttuneita, että Sahara-palkinto pitäisi antaa ihmisille, jotka eivät pääse lehtien etusivuille. Tällä pitäisi valaista tämän planeetan pimeitä nurkkia. Azerbaidsanissa on paljon energialähteitä. Ja jotkut jäsenvaltiomme, tai useimmatkin, tarvitsevat kaasua öljyä sieltä. On myös haaste meille, jotka haluamme, että ihmisoikeudet ovat siellä ulkopolitiikassamme, eikä öljy tai kaasu tai taloudelliset intressit. Ihmisoikeuspuolustajat Azerbaidsanissa ja Leila Junus todellisena symbolina heille tarvitsevat huomiotamme. Joten pyydän teitä kollegat Olkaa rohkeita, olkaamme rohkeita ja valaiskaamme paikkaa naapurustossa me Ei se ole niin kaukana, joka yleisesti ottaen ei saa huomiota meiltä. Annetaan palkinto. Ja annetaan puhtia ihmisoikeustaistelulle ihan välittömässä naapurustossamme Euroopassa. Kiitos. Thank you, Madame Shark. Kiitos, sitten Rova President, um, last... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja lopuksi haluaisin esittää muutaman sanan Leila Junasta, todellakin rohkea nainen. Hän johtaa Azerbaidsanissa rauhademokratia-instituution. Hän on enemmänkin kuin johtaja, hän on ihmisoikeustaistelija ja puolustaja, joka vuosien ajan on tehnyt työtä poliittisen vainon, korruption, ihmiskaupan, sukupuolisen syrjinnän lopettamisen puolesta. Hän järjesti ensimmäisen turvakodin uhreille maassaan. Hän on puolustanut vähemmistöjen oikeuksia, joita todellakin tarvitaan tämän päivän Azerbaidsanissa. Ja se on kyllä ristiriitainen kysymys siellä niin hallitukselle, että näille äh, rikkeiden tekijöille. Ja hänen työnsä on jonkinlainen uhka. Hänet jopa pidätettiin elokuun alussa ja hän ei ainoastaan olen saanut, joutunut, saanut syysteitä hu- veronkierrosta, petoksista ja niin edelleen. Kun hänen miehensä halusi vierailla hänen luonaan, niin tosiaan että hänelle, pienet hänelle diabetiaan tarvittavaa ravintoa. Hänetkin pidätettiin ja edelleen on toimittu ja vastaan, ovat sitten journalisteja tai kansallisjärjestöjä. Näin on, tämä toiminta on jatkunut systemaattisesti viime vuosien aikana, mutta se on vain tiivistynyt viime kesän aikana. Kun ajatellaan juuri sen koulutuksen järjestön johtajaa tai muita. He ovat tehneet laatineet listan poliittisista vangeista kielellä, eli nyt niin kuin monet muutkin heitäkin uhkaa vankilatuomio, mutta ironista kyllä Azerbaistan johtaa Euroopan neuvoston ministerineuvostoa, eikä sen pitäisi tiukentaa lakeja kansalaisjärjestöjen tai hiljentää ihmisoikeustaistelijoita turvallisuusuhat maalle tai oletut sellaiset, niitä ei pitäisi käyttää tekosyynä tai syynä äh, ihmisten huonoon kohteluun. Tämä nimitys on erittäin tärkeä sinällään, mutta se pitäisi nähdä tavallaan kontekstissaan. Se ei ole ensimmäinen varoitus. Euroopan neuvosto ja Venetsian komissio ovat monta kertaa suositelleet Azerbaidsanin sitä, että se lopettaisi liian järjät toimet kansalaisjärjestöjä vastaan. Mutta nämä neuvot on ignoroitu ja se on todellinen ongelma. Ja monet henkilöt ovat joutuneet tästä maksamaan kovan hinnan, joten puheenjohtaja vielä lopuksi Leila Junusin vangitseminen osoittaa, missä määrin siellä monet monet ihmiset kärsivät hiljaisuudessa, mutta hyvä tässä on se, että täällä Euroopan parlamentissa me voimme todellakin vaikuttaa asiaan, jos myönnämme hänelle palkinnon, kun hän symboloi tätä sortoa Azerbaidžanissa. Kiitos. I don't know about you colleagues, but when we hear these... En tiedä teistä kollegat, mutta kun kuulemme näistä eri nimityksistä, niin Tuntuu siltä, että me olemme erittäin onnekkaita, kun olemme tämänkaltaisessa parlamentissa, kun muut joutuvat näkemään näin paljon vaivaa saadakseen äänensä kuuluviin ja hoitakseen normaaleja perusoikeuksiaan. Ja nyt sitten annan Elenalle puheenvuoron, joka johtaa tätä puhetta tässä näkemysten vaihdossa. Kaksi puheenvuoropyyntöä tässä vaiheessa herra Peterle, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. En puhu ehdokkaasta, jota kannatan, mutta haluaisin sanoa seuraavaa. Joka vuosi tuntuu yhä pahemmalta, kun aletaan puhua Saharov-palkinnosta. On yhä enemmän ihmisiä, jotka kärsivät, enemmän ihmisiä, jotka uh-, uhraavat henkensä muiden hyväksi, ja me annamme palkinnon vain yhdelle ainoalle henkilölle tai ehdokkaalle. Kaikki ehdokkaat ansaitsisivat palkinnon ja mielestäni meidän pitäisi jollakin tavalla myöntää useampia palkintoja. Ehkä meidän pitäisi tehdä työtä mannerten, ma, mannerten pohjalta tavallaan. Minä itse olen tukenut Euromaidan ehdokkuutta, koska minä uskon, että tämä on lähem, lähinnä sitä, minkä puolesta Saharov itse toimi, mutta tietysti tuen myös näitä muita, koska uskon, että kaikki näistä ehdokkaista ansaitsevat palkinnon. Minä toivon, että löydämme jonkinlaisen ratkaisun. Todennäköisesti valitsemme vain yhden ainoan ehdokkaan, mutta siltikin meidän pitäisi pyrkiä palkitsemaan myös muita, koska he ovat todella huomattavia henkilöitä, poikkeuksellisia henkilöitä. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Olkaa hyvä. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa joitakin sanoja, jotka tulivat esille, kun esiteltiin tohtori Mugeben ehdokkuus, samoin äsken, niin kuin herra Peterlekin, kaikki nämä ehdokkaat, kaikki varmasti ansaitsisivat Saharov-palkinnon. Ja aina onkin sitten vaikea tehdä tämä valinta eri hyvistä vaihtoehdoista – ei ole kyse siitä, että hylätään joku, vaan että valitaan joku nyt sitten palkinnon saajaksi loppujen lopuksi. Minä haluaisin äh, tukea tätä ehdokkuutta, tohtori äh, Mukwegeä, koska tähän sinällään liittyy monia eri viestejä. Viesti Afrikkaan, mantereelle, joka on todella köyhä, unohdettu ja tavallaan rangaistu manner. Sitten tässä toimitaan sotaa, väkivaltaa vastaan, ihmismurhi, mas, kansanmurhia vastaan, joita jatkuvasti tällä mantereella tapahtuu. Se olisi viesti myös niille, jotka uhraavat elämänsä, kun yrittävät pelastaa muita ihmisiä. Tämä olisi viesti myös naisille, jotka on unohdettu tällä mantereella ja vielä Tämä lääkäri auttaa heitä ei vain fyysisesti, vaan myös ennen kaikkea moraalisesti. Haluaisin vielä ottaa esille sen, että loppujen lopuksi, niin kuin täällä on sanottukin, tämä, hän, on ollut ehdokkaana jo viisi vuotta sitten. Ehkä nyt voitaisiin antaa tämä tunnustus hänelle, koska se ei silloin onnistunut ja siksi tuen hänen ehdokkuuttaan. Euh, niin, minä haluaisin näin alkuun onnitella eri kollegoitamme, jotka esittelivät Saharov-palkinnon saajaehdokkaat. Haluan kiittää heitä myöskin näiden esitysten korkeasta laadusta. Toiseksi haluaisin ottaa esille sen, että hyvin monet kollegamme, jotka ovat olleet mukana keskustelussa ihmisoikeuskysymyksistä ja kiireellisissä asioissa, jotka liittyvät myös ihmisoikeuskysymyksiin, ovat käyttäneet myös puheenvuoroja näiden ehdokkuuksien tukemiseen. Haluaisin sanoa, että se mikä on tärkeää on, että meillä on selkeä enemmistö sen ehdokan takana, joka nimeämme, koska Uskoakseni palkinto, ja varsinkin Saharovin palkinto, ei ole pelkästään tekosyy välittää viesti. Hyvin usein kuullaan, että ollaan huolissaan tästä viestistä, ikään kuin voisi esittää tätä viestiä ilman sisältöä. Minun mielestäni Saharopalkinnossa oli kysymys pelkästään viestistä, vaan valinnasta, poliittisesta valinnasta. Muistan oikein hyvin silloin kun arabikevät alkoi, niin silloin tämä poliittinen valinta syntyi aivan spontaanisti ja kaikki sitten olimme samaa mieltä siitä, että näissä eri maissa, joissa poliittinen liikehdintä oli voimakkaita, päätimme kannattaa tällaisia ehdokkaita, jotka eivät ole poliittisten ryhmien jäseniä näissä maissa. Nyt mielestäni pääasiallinen merkitys on myös tässä, eli se valinta, jonka meidän on tehtävä tänä vuonna, pitäisi olla poliittisen liikkehdinnän valitseminen, joka riippumatta Venäjän aggressiosta on erittäin tärkeässä asemassa ja näin tämän valinnan pitäisi olla niin vahva, että minun on vaikea nähdä, kuinka kukaan voisi sitä vastustaa. Kiitoksia herra Pareda. Sitten vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Pyydän kaikkia pitämään mielessä ajankäytön herra Olviolla. Gracias, presidenta. Olviolla. Kiitoksia. GUE-ryhmästä me haluamme, emme halua osallistua tähän tekopyhyyteen, jota Saharon palkinto osoittaa, koska meistä tässä käytetään tekosyynä ihmisoikeuksia. Ja jos ajatellaan näitä palkinnonsaajia, tässä on Valdo Fajar, Farinjas, Damas de Blanco, naiset valkoisissa, jotka puolustavat USAn kantaa ja vastustavat näin Kuubaa. EU-sta on tehty tavallaan USAn marionetti. Jos halutaan tehdä suosionostuksia, ei pitäisi toimia ihmisoikeuksien nimissä, eikä pitäisi vahvistaa tätä kantaa vielä et niin, että tässä mukana on liike, joka edustaa tällaista uusnatsismista liikettä Ukrainassa. Jos halutaan todellakin puolustaa ihmisoikeuksia, niin sen sijaan, että antaa palkintoa, niin Euroopan parlamentin pitäisi tuomita öljysodat, tuomita diktaattorit, jotka tukahduttavat kansansa ja väkivaltaiset vallankaappaukset, mutta ei pitäisi käyttää ihmisoikeuksia tämän tyyppisessä teekopyhässä hankkeessa. Hyvät naiset ja herrat, hetki vain. ihan kohta puheenvuoron. Tietysti jokaisella voi olla oma mielipiteensä palkituista henkilöistä, jotka aikaisemmin on Euroopan parlamentissa palkittu. Tämä on kuitenkin demokraattinen parlamentti, joka tekee päätöksensä demokraattisen enemmistön mukaisesti, ja näin ollen näitä päätöksiä kaikkeen pitää kunnioittaa riippumatta siitä, mikä mielipide ihmisillä on. Tämä on demokraattinen parlamentti ja kaikki sen päätökset on tehty demokraattisesti. Ei mikään ulkoinen taho niitä meille sanele. Signor Panseri. Grazie. Io per la verità penso che l'ipocrisia è quella di chi pensa solo di salvare la propria coscienza. Niin, tekopyhitä ovat ne, jotka itsensä haluavat pelastaa ja no kaikki ehdokkaat ovat hyviä, jokaisen puolestaan argumentteja. Ja olen myös sitä mieltä, että ihmisoikeustilanne maailmassa on oikein huono. Täytyy sitoutua rikkomuksia torjumaan ja saada palkinto pitäisi antaa niille, jotka tässä mielessä työskentelevät. Tarvitsemme kattavaa poliittista arviointia ehdokkaasti. Ja Lunacek sanoi aivan oikein, että täytyy valaista näitä maailman pimeitä kulmia. Ei jotain sille niitä tilanteita, jotka jo hyvin tunnetaan. Kaikki ehdokkaat ovat hyviä, mutta tämä ensimmäinen poliittinen arviointi, joka täytyy tehdä, ja sanon tämän ystäville esimerkiksi, jotka Euromaidinia tukevat, joka on liike, jos näin voidaan sanoa, on saanut jo paljon poliittista tunnustusta tästä parlamentista, koska siitä on hyväksytty päätöslauselma. Eli tarvitsemme poliittista arviointia. Ja täytyisi valita alue, joka olisi kovin tärkeä, kuten Afrikka. Kyse ei ole pelkästään tohtori Mukvikesta. Siellä on muitakin ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisoikeuksiin. Boko Haramin kidnappatut, kidnappaukset Nigeriassa, kaiken tämän pitäisi saada meidät valaisemaan Afrikan tilannetta erityisesti. Ja sen vuoksi palkinnon pitäisi saada tohtori Mukwege. Toivottavasti pystymme kuitenkin kautta parlamentin tekemään yhtenäistä yhteistyötä, että se saavutetaan. Minäkin tuomitsen tietysti kaikki väkivallan teot, eh, diktatuuriin liittyvät toimet. Kuitenkin myös uskomaton että loukataan ihmiset, jotka puolustavat vapautta ja jotka ovat saaneet palkinnon, saharo palkinnon jotkut ovat erittäin kriit, suhtautuvat erittäin kriittisesti, eivät kestäisi hetkeäkään elämässään sellaista, mitä muut ovat kestämään. Viittaan esimerkiksi naisiin valkoisissa. Kyllä, olen kyllästynyt täysin tympäätynyt kuulemaan tällaista, niin kuin äsken kuulimme. Nyt menen sitten itse asiaan. On yksi kysymys, joka on mielestäni erittäin tärkeä, nimittäin Dennis Mugeven tapaus. Puhutaan paljon Afrikasta solidaarisuus, se on valetta. Afrikkalainen solidaarisuus, kun se ulottuu keskiluokkaan, niin silloin se häviää ja silloin edessä on vain henkilö, joka on gynekologi ja voisi ansaita paljon rahaa työllään ja joka tekee kaikkensa auttaakseen kaltaisiaan täysin itsensä unohtaen. Ja vielä lisän tähän yhden asian. Tämä on aivan uskomaton tapaus afrikkalaisesta lääkäristä, joka sen sijaan, että ansaitsisi rahaa niin kuin kaikki muut tekevät, ja toimivat pääkaupunkien hienoissa klinikoissa. Se hän haluaakin toimia äärimmäisen vaarallisessa paikassa Bogavussa ja on vaarassa menettää henkensä ja uhraa siellä aikansa ja rahansa palvelakseen ihmisiä. Jos ajatellaan todellista afrikkalaista solidarisuutta, jota ei löydy kaikkein korkeimmilta tasolta yhteiskunnassa, minä tuen sitä, että Denis Mugabe saisi palkinnon ja kaikki mitä hänestä on sanottu saa hänet todellakin ansaitsemaan tämän palkinnon. Herra Tanok. Minäkin haluaisin olla niiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat tuominneet kollegamme puheenvuoron, joka koski eri Saarov palkintoehdokkaiden merittäjä. Hehän kaikki ovat omalla tavallaan vieneet eteenpäin ihmisoikeuksia, demokratiaa, ja vapautta. Minä olen ollut 15 vuotta tämän parlamentin jäsen ja joka vuosi on aina erittäin vaikea yrittää päättää siitä, kuka ansaitsee tämän palkinnon, sillä kaikilla ehdokkailla on omat merittinsä ja kenelle hyvänsä tämä palkinto voitaisiin myöntää. Halusin vain käyttää puheenvuoron sanoakseni, että minun uskoakseni niin ryhmäni ehdokas on kaikkein paras palkinnon saaja. Kristityt vähemmistöt lähi ovat eksistentaalisen uhan alla. Ja Tämä on ollut erittäin hankala asia jo monen vuoden ajan. Siitä syystä on erittäin vaikea saada tässä parlamentissa ottaa esille, kun olen ottanut Pohjois-Afrikassa tai mm, kommunistisissa maissa tai Lähi-idässä olevien kristittyjen asemaa, niin tämä on nyt yhtäkkiä tällainen ikään kuin hälytyskello sen suhteen, minkälainen uhka heihin kohdistuu kristittyjen tappaminen ja muiden shiarabien ja muiden vähemmistöjen vainoaminen Isiksen ja muiden alaisuudessa Irakissa. Minä kuulin, mitä täällä sanottiin siitä, että tämän vuoden kaikkein tärkein uutisaihe on Euromaidan. Minä olen myös sillä rintamalla ollut kovin aktiivinen ja kyllä hyväksyn sen, että Venäjän aggressiota ei tulisi unohtaa. Siitä huolimatta, jos katsotaan Saharovin palkinnon saajia, hyvin monia samankaltaisia palkinnonsaajia on ollut. valko juuri muutama vuosi sitten tämän tyyppistä mentaliteettia vastaan taistelevat saavat palkinnon. Lisäksi neljä palkintoa on annettu afrikkalaisille palkinnon perustamisen jälkeen. Yhtäkään kertaa kristityön oikeuksien puolustaja ei ole saanut palkintoa. Siitä syystä tänä vuonna minun mielestäni on oikea aika katsoa sitä, että voidaanko auttaa tuota yhteisöä, jolla, jota kohtaa uhka. Muslimi ja kristitty papiston jäsen ovat molemmat tässä ehdokkaina. Señora Jiménez Kiitoksia, rouva Jiménez Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en voi sallia, että ei oseta kunniaa Saharovin palkinnon saajalle Kuubassa, jotka ovat toimineet vapauden puolesta ja tämä parlamentti aivan vapaasti valitsi heidät ja osa heille tunnustusta. Ja parlamentinhan on valinnut, ovat valinneet Euroopan kansalaiset. En halu, te puhutte tässä farssista. Te ette myönnä, kuinka rohkeita ihmisiä nämä palkinnonsaajat ovat olleet. Minulla on tässä todellinen ongelma. Minulla on ongelma se, että kenet pitäisi valita, koska kaikki ehdokkaat ovat sellaisia, joita haluaisin äänestää. Minulla on sama ongelma kuin, te, kuin teillä, jotka, joka ei halua äänestää kenestäkään, vaan minä haluaisin äänestää kaikkia, koska he kaikki ansaitsevat Sahravan palkinnon. He puolustavat vapautta. He uhra, panevat henkensä uhanalaiseksi He ovat tehneet paljon enemmän kuin kukaan meistä täällä, joten todellakin teidän pitäisi katua sitä, mitä äsken sanoitte. Siis viittaan tähän GUE-ryhmän edustajaan. Joo, ja la... Herra Kousa. Presidente, o sea, vicepresidente, a título personal. Mm, puhun nyt omissa nimissä Euroopan parlamentissa kuullaan kaikkia mielipiteitä ja minun ryhmäni mielipide, jota Marina Alvio edustaa, hänkin edustaa puolitoista miljoonaa ihmistä, joten minä kuuntelen tätä kaikkea. Marina on kuunnellut teitä. Kuunnellaan nyt toinen toisiamme. Meidän pitää puolustaa jatkossakin mielipiteitä. Te ette ole samaa mieltä siitä, mitä me sanomme. No hyvä on. Mutta me, tämä on meidän kantamme. Kiitos. Jurek. Jurek. Dziękuję bardzo. Ten... Kiitos. Tämä valinta on todellakin kovin vaikea. Se on ollut sitä alusta asti, kun ryhmissäkin teemme valintoja, minne sekään ei ollut helppoa. Koska suuri enemmistö meistä ei varmaankaan asettanut kyseenalaiseksi mitään, ketään ehdokasta. Ihailemme täysin kaikkia, mutta haluaisin kiinnittää huomiota yhteen asiaan. Andrei Saharov koko elämänsä ei taistellut pelkästään neuvostojärjestelmää vastaan, vaan hänen täytyi myös länsimaiden välinpitämättömyyttä vastaan taistella ihmisten välinpitämättömyyttä vastaan omassa maassa ja ulkomailla. Meidän pitäisi hyödyntää palkintomme siihen, että kunnioitamme, osoitamme kunnioitusta ei pelkästään sankareille, ja jotka pääsevät uutisraporttien aiheiksi. Al-Asali ja Sako ehdokkaina ovat kovin arvokkaita, koska tämän patriarkaatin tapauksessa kiinnitetään huomiota miljoonin irakilaisiin kristittyihin, jotka ovat menettäneet henkensä. He ovat ihan unohtuneita ihmisiä. Kunnioitettaisiin, kun kunnioitettaisiin heidän hengellistä johtajaa, niin sinä todellakin hyvää ja rikottaisiin tämä hiljaisuus, koska he eivät ole enää päässeet eh, uutislähetysten pääaiheeksi. Jos puhutaan professori Al-Asalista, niin hän on kaikkien muslimien sankari, jotka puolustavat vapautta, oikeudenmukaisuutta ja kristittyjen yhteiseloa, muslimien yhteiseloa yhdessä yhteiskunnassa, ja jotka usein joutuvat uhreiksi niin kutsutussa takvirissa eli kun suljetaan ulospuolelle ne muslimit muslimiyhteisöstä, jotka eivät ole ekstremistejä tai miellytä heitä. Tämä on todellakin toinen ilmiö, joka, jälleen yksi ilmiö, joka usein unohdetaan. Koska se, mitä lähi voimme huomata, niin ne eivät ole ne ovat vihan leimaamia tapahtumia eikä mitään sivistynyttä. Ja sen vuoksi olen kovasti vakuuttunut siitä, että tällä nimityksellä olisi kaksinkertainen arvo. Tällä kaksinkertaisella nimityksellä. Ja kun tämä on, tässä on kaksi henkilöä, niin se yhdistää kaksi yh- yhteisöä, kaksi ihan unohdettua ihmisyhteisöä. Ja tässä on kovin hyvin edustavia, edustavat ehdokkaat heidän puolestaan. Señor Kelam. Thank you so much. Kiitoksia. Olen seurannut näitä keskusteluja yli kymmenen vuoden ajan ja täytyy kyllä todeta, että ne ovat kovin tunteellisia, koska on niin vaikea verrata toisistaan ehdokkaat, jotka kaikki ovat hyviä. Minun mielestäni meidän lähestymistapamme tulisi olla se, että suljetaan pois mahdollisimman vähän ja otetaan mukaan mahdollisimman paljon – Kollega Kjotsik aivan oikein huomautti, että meidän tavoitteenamme on laajentaa mainoa kokevia kohtaan mahdollisimman laajaa suojelua. Se, mitä meidän sitten täytyy tehdä, minun mielestäni Euromaidan on hyvä kohde, mutta täällä on useita hyviä muita ehdokkaita, miltei kaikki. Minun mielestäni Euroopan parlamentin ja Euroopan toimielinten pitää nyt ryhtyä kampanjoimaan ei pelkästään esitelläkseen näitä palkinnonsaajia, vaan myös kaikkia ehdokkaita. Ja ulkosuhdehallintomme ja sen diplomaattisten edustajien jokaisessa maassa – ja ne, jotka ovat nimenneet ehdokkaita, jotka ansaitsevat julkisuutta, jotka on jätetty huomiota, jotka eivät ole hyvin tunnettuja, täytyy valvoa heidän kohtaloaan, sitä mitä heille tapahtuu ja tiedottaa asiasta välittömästi Euroopassa toimielimille ja Euroopan parlamentille. Kiitos. Thank you very much. Senor Bashir. Sitten herra Bashir, sitten herra Sees ja vielä muut loppuun puheenvuorot ja lopetan aivan kohta tämän listan. Herra Bashir. Uh, Arvoisat parlamentin jäsenet, minä kuuntelin huolella kaikkia ehdokkuuksia, ehdokkaita. Kaikki ovat hyviä ehdokkaita. Minulla on omat su- suosikkini. Uskon, että Denis Mugavi ansaitsee tukemme. Tunnen sympatiaa myös Euromaidan ehdotusta kohtaan. Vielä Yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille. Ei pidä tehdä tästä mitään uskonnollista argumenttia. Muslimiyhteisöt enemmistöisesti vastustavat kiihkoilijoita ja ISIS ei edusta muslimimaailmaa, joten ei puhuta yleisesti muslimeista. Pitää olla tietoinen siitä, että muslimit ovat myös joutuneet, hyö, kohteeksi ympäri maailmaa. Keski-Afrikan tasavallassa on etnistä puhdistusta, jos katsotaan Kiinaa, siellä he kärsivät, jos katsotaan Myönmarin tapausta, sielläkin kiihko buddalaiset vainoavat islamia. Meidän ei pidä olla islamifobeja, meidän pitää olla kohtuullisia, järkeviä ja antaa äänemme ei minkään uskonnollisen kiihkoilun perusteella. Kiitoksia herra Basir, herra siis. You're outrageous. Todos van a tener... Tämä on uskomatonta, mitä te sanotte. Señora Sis. Señora Sis seuraavaksi. Para mim é, é a primeira vez que participo nesta comissão, neste processo de discussão da atribuição do prémio Sakharov. Olen ensimmäistä kertaa pystynyt osallistumaan tähän Saharov-palkinnon prosessiin. Hän, hän oli auktoriteetin lähde kokonaiselle sukupolvelle poliitikkoja 70-80-luvulta oli Saharov. Se, mitä kollega juuri sanoi, on ihan oikein. Mutta jos puhutaan nyt farsista Saharov-palkinnon antamisen yhteydessä, niin, niin on oikeastaan aika julmaa jopa joutua valitsemaan niin monien henkilöiden välillä, jotka sortoa vastaan taistelevat, jota edelleen on niin monissa osissa maailmaa. Mutta valinta täytyy tehdä ja sen täytyy tietysti olla poliittinen. Sen vuoksi ehdottaisin, että se annetaan afrikkalaiselle gynekologille, koska silloin osoitamme kunnioitustamme Afrikkaa kohtaan ja sen mantereen heikointa osaa eli naisia kohtaan, heikommassa asemassa olevaa kohtaan. Tietysti muutkin ehdokkaat ovat hienoja, heillä on suurta moraalista merkitystä, mutta suoraan sanoen olisimme uskollisia Saharovin omille toimille ja niiden heijastamalle hengelle. Hänen arvonsa perustuivat ihmisen arvokkuuteen ja vapauteen ja sen vuoksi, jos annamme palkinnon miehelle, joka Afrikassa taistelee juuri ihmisen arvon puolesta, kuten täällä sanottiin. La señora Storch. Seuraavaksi rouva Storch. Lyhyt huomio siitä, mitä herra Bashir juuri sanoi Mahmoud al-Asalin ja Luis Rafael Sekon nimityksestä. Hän sanoi, että ei pitäisi olla islamofobeja ja nimitämme nyt muslimin joka on kuollut puolustaessaan kristittyjä. Nyt jos täällä kuvitellaan, että tämä olisi islamofobiaa, niin tämä on kyllä niin kuin englanniksi sanotaan outrageous. No saksaksi ei tulekaan tätä sanaa mieleen. Bueno, yo no, no creo que les haya llamado... En usko, että tässä hän kutsui islam, meitä islamifobista. Hän puhui yleisellä tasolla. Tuli aivan selväksi, mitä eh, sanoitte edustajat Tanok ja Stors. No, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten me lopettelemme tässä. Haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta tähän keskusteluun. Kiitän Roona Kavania, herra Kousia tähän uhraamastaan ajasta. Me tiedämme, kuinka tärkeä tämän salin, tämän parlamentin ulkopuolella Saharo-palkinto on. On monia ihmisiä, jotka kuuntelevat, mitä me täällä sanomme. Joten haluaisin muistuttaa teille vielä seuraavista vaiheista Saharov-palkintoprosessissa. Seuraava vaihe on, kun äänestämme lyhyestä kolmen edokkaan listasta 7. lokakuuta yhteiskokouksessa AFETin ja DEVE-valiokuntien kanssa. Ja sen jälkeen, kun on tämä lyhyt lista viimeisistä ehdokkaista olemassa, niin asia käsitellään puheenjohtajakokouksessa, joka tekee päätöksensä sitten 16. päivä lokakuuta Strasbourgissa. Joten kaikki voivat kampanjoida omien ehdokkaidensa puolesta. Kiitos kaikille. Mukavaa illanjatkoa kaikille.